Syyria, joka koskee tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilannetta. Ensinnäkin pääsosavallan laatijat laat, puhuvat ensinnäkin kollega Viilan kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wciąż nie widać poprawy sytuacji. Kiitokset niin Syyrian tilanne ei näytä parantuvan ja tässä on kyse jo yli 150 000 kuolleesta jatkuvasti käytetään joukkotuhoaseita ja kemiallisia aseitakin. Me olemme usean otteeseen puhuneet täysistunnossa jo Syyriasta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Assadin hallinto lopultakin tulee tiensä päähän. Kristittyjen vaino on valtavaa 1200 ihmistä joutuivat valtavan vainon kohteeksi viime vuoden aikana ja pyhän sodan edustajat heitä jatkuvasti vainoavat. Alepon ja Homsin kristitty yhteiskunta ei oikeastaan pysty elämään ihmisarvoista elämää päivittäin. Meidän täytyy vaatia kristittyjen pidätysten lopettaminen. Ei tässä voi vain antaa asian mennä ohi korvien. Täytyy myös pystyä lopettamaan tämä verenvuodotus tuossa maassa. Jonkinasteiseen kompromissiin pitäisi diplomatian tein päästä. On, on hyvin merkittävää saada Syyrian kansalaiset eh, liittolaisiksemme myös Turkki ja Libanon tietysti ovat tässä merkittävällä paikalla. Me täytyy pystyä tekemään kaikki mahdollinen, mahdollinen syrjinnän vähentämiseksi ja voidaksemme lopettaa tämän valtavan ikävän konfliktin lopultakin. Ja Franz van der Lucht on Homsin kaupungissa ammuttu. Kaikki syylliset vastaavista iskuista täytyy saada tuomioistuinten eteen. Kiitos. Kiitoksia kollega Biilan Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Belder. Kiitos puhemies. Van Lucht ei enää ole mukana elämässä Homsin henkiäiden piirissä kutistunut kristityjen yhteisö Homsissa on nykyinen tilanne. Hän, hänet on murhattu huolimatta siitä, mitä hän puhui. Tämä oli suuri menetys, menetys hänen tulevalle Syyrialle, mutta myöskin menetys meille Euroopassa, koska isä äh, van der Lucht oli riippumaton kristitty ihminen ja me saatamme ymmärtää oppia hyvin paljon hänen tavastaan ainoastaan tilanteen huolimatta siitä, että oli väkivaltaa ja että hän näki myöskin sen uhan, joka saatanallinen salafismi loi. Mutta minusta eurooppalaiset ovat osittain vastuussa sitä, mitä on tapahtunut hänelle muun muassa. Ja tämä on jotakin, pitäisi myöskin mainita päätös. Mä liittyy pois se, että siellä ei puhuta siitä, mitä jihadistien iskun aikana on tapahtunut Kasadin kaupungissa koillisessa viime kuussa, koska sillä ei puhuta mitään, mikä on Turkin osallisuus tähän hyökkäykseen, joka koski alueen armeeni, armenilaiskristittyä väestöä. Ne, jotka selvisivät hengissä tästä 1917 kansanmurhasta joutuvat nyt jälleen kerran pakenemaan. Minusta meidän pitäisi saada aikaan kansainvälinen selvitys koskien Turkin roolia niihin hirveisiin iskuihin, joita Kasabissa on tehty. Tätä täytyy pyytää. EUn etenkin, koska Turkkihan on ehdokas valtio, mutta aika ihmisessä tuntuu siltä, että Euroopassa on tabu silloin, kun puhutaan järkyttävästä lähi politiikasta, jota Ankara harjoittaa. Kiitoksia kollega Belder. Sitten minuutin verran kollega Posselt. Herra puhemies, me muistelemme tänään Eh, kristillisten toimintaa rauhan ja eh, ihmisoikeuksien puolella, mutta myös niitä lukemattomia eri uskontokuntien ja uskontojen uhreja, joita tämä murhaa toiminta on eh, aiheuttanut Syyriassa. Meidän täytyy muistaa, että on kaksi valtavaa myllynkiviä. Yhtäältä on tämä ihmisvihamielinen Assadin hallinto, toisaalta ne osat oppositiosta, jotka todellisuudessa ajavat vaan, haluavat perustaa fanaattisen Jumala, fanaattisen valtion. Ja nämä myllynkivit sitten pusertavat nämä muut yhteisöt ja myös kristityt vähemmistöt. Meidän täytyy toimia sen puolessa, että saamme aikaan vuoropuhelun ja teemme eron yhtäältä sen, siihen oppositioon, joka todella taistelee vapauden puolesta ja toisaalta niihin, jotka haluavat käyttää tätä väärin ja haluavat perustaa uuden tyrannian. Meidän täytyy kuitenkin puhua myös niiden hallinnon edustajien kanssa, jotka mahdollisesti voivat myötä vaikuttaa rauhanomaiseen siirtymään. Ja tässä yhteydessä haluan vielä esittää kollegani Kaiserille kiitoksen hyväksystä yhteistyötä ihmisoikeusasioissa, eri erityisesti Syyrian osalla, joka näkyy myös tässä päätöslauselmassa. Kiitoksia kollega Possot. Sitten kolme ja puoli minuuttia kollega kollegani Kaiser. Merci, monsieur le Kiitos puhemies neljättä kertaa me äänestämme päätöslauselmasta, joka koskee Syyriaa. Geneve 2 jälkeen tilanne on pirstaloitunut, terroristiryhmiä ei edelleen esiintyy jihadista ja jatkuvasti myöskin on, ei tällainen yksi uusi päätöslauselma tuskin muuttaa piiruakaan jokapäiväistä elämää Syyriassa, mutta me kuitenkin haluamme tämän päätöslauselman, koska kaikista kauheinta on hil- pysyä hiljaa ja vaitonaisina tällaisten järkyttävien tapahtumien edessä. Tuhannet ja tuhannet naiset ja miehet ovat kadonneet ja menettäneet henkensä, eivät voi ilmoita, ilmaista itseään vapaasti. Ja minä mietin erityisesti Zaitunehia, joka oli ihmisoikeusaktivisti ja hän e, hänet on, on, hänet on nyt kidnappattu läheistensä ja lastensa ja puolisonsa kanssa. Ja ajattelen tässä myös Paolo Daloglioa ja hän, oli, hän järjesti tällaisen ristiretken ja etsi apua Syyrialle ja, ja palasi Syyriaan ja hänestä ei ole sitten kuultu. Ja ajattelen myös isä Frans van de Luktia, joka auttoi piiritettyjä Homsissa ja nyt hän on menettänyt henkensä on kyse tuhansista ja tuhansista poikkeuksellisista naisista ja miehistä, jotka ovat antaneet henkensä vuodesta 2011 ja heidän uhraustaan ei saa nyt pettää ja unohtaa. Meidän täytyy muistaa paikallisen väestön kärsimystä ja pyrkiä heitä auttamaan. Ja seuraavat ilmiöt ottaisin vielä esille, jos ajattelen vainoja ja konflikteja, jotka liittyvät erityisesti kansalaisvähemmistöihin e, e, ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Ja tässä on myös ulkoisia voimia, jotka vaikuttavat tähän jatkuvaan sotaan. Me emme saa kieltää tätä, mitä nyt on tapahtunut Syyriassa, tätä valtavaa murhaamisen intoa, emme saa unohtaa, se, se täytyy pystyä kieltämään ja meidän täytyy pyrkiä auttamaan kaikkia pakolaisia ja perheitä Syyriassa jos ajattelemme Damasin ja Homsin strategista reittiä ja sen varrelle jääviä symbolisia kristittyjä kaupunkeja, joita meidän täytyy auttaa. Ja myös Kesabin, Kassabin armenialainen kaupunki on symbolinen ja meidän täytyy auttaa kaikkia vähemmistöjä, erityisesti kristittyjä. Ja lisäksi täytyy muistaa nämä hyvin järjestäytyneet terroristijärjestöt, jotka myös saavat valtavan helposti myös rahaa ja jotka toimivat islamin nimissä. Nämä vähemmistöt on ikään kuin otettu panttivangeiksi. Hallitus ei heitä mitenkään auta, vaan pikemminkin vainoaa heitä ja antaa jihadisteille oikeuden näin toimia ja toimii tekee yhteisiä toimia mm, ja ovat ajaneet näiden ihmisten elämän ja hengen suureen vaaraan. Tässä käytetään sodan kaaosta hyväksi. Tämä on valtava uhka koko alueen näkökulmasta ja myös tietysti Euroopan näkökulmasta. Ja tämä, äh, tällaisen toiminnan rahoittaminen tietysti on hyvin kyseenalaista. Kaikki vähemmistöt kärsivät kahdenkertaisesti sodasta myös kansalaisina, mutta myös vähemmistöjen edustajina ja meidän velvollisuutemme ja koko kansainvälisen yhteisön velvollisuus on suojata näitä eh, henkilöitä. Ja minä vielä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka tänne täällä torstai-iltana, iltapäivänä ovat paikalla. Kiitos siitä, että olette täällä ja, olette, mm, ja on pystytty luomaan tällainen silta eri poliittisten puolueiden välille ja Posselt hyvä ja muut on ollut mukavaa tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Kiitoksia kollegani Kaiser. Kaksi minuuttia. Seuraavaksi kollega Saakke. Thank you, President, Commissioner, Kiitos puhemies, komissaari kollega. Meidän nyt on hyvä, että tässä mandaatin loppuvaiheessa puhutaan ihmisoikeuksista ja Syyrian päätöslauselmasta, jota me tarvitsemme paljon paljon enemmän tässä tehdään ero. Muistetaan se, se kauhu maan päällä ja sitten eh, meidän eh, ihmisoikeuskeskustelumme. Meidän täytyy, meidän täytyy herätä. Ja kuinka paljon enemmän EU voi ja kuinka paljon se joutuu tekemään ihmisoikeuksien puolesta. Itse asiassa enemmistö eh, eurooppalaista haluaa EUn ennen kaikkea suojaavan ihmisoikeuksia. En yli 150 000 ihmistä on saanut surmansa, yli 6,5 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotimaassa muualle ja 2,5 miljoonaa syyrialaista pakolaista on siirtynyt pako naapurimaahan ja tälle ei ole, tälle kammattavalle sodulle ei ole päätöstä. Mitä muuta, mitä muuta me tarvitsemme vakuuttamiseksi? Tänään me keskitymme vähemmistöihin ja niiden herkkään asemaan. Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, mutta myös naiset ja lapset kärsivät suhteettomasti eh, siviiliväestön piirissä, jotka joka musertuu tähän jihadisti äh, äh, äh, äärimmäisyysvoisien ja hallinnon välissä taistelutoimissa. Ja pastori van der Licht kyllä tapettiin huhtikuussa 2014 ihmisoikeusaktivistit, älymystö ja toimittajat ja muut aktivistit ovat uhreja tämän, tässä järkyttävässä kriisissä. Ja sama koskee 2011 Saharan palkinnon voittajaa Zaitunea, joka kidnappattiin yhdessä miehensä kanssa ja kahden muun oikeusaktivistin kanssa yli neljä kuukautta sitten, ja, ja me vaadimme hänen vapauttamistaan. Ja, ja, ja hallinto on, on äh, tällaisen senkin strategian tielle. Ehkä meidän pitäisi olla varovaisia, että me emme ajaudu ansaan, että me että painotamme eroja ja suuntaamme vähemmistöt toisia vastaan. Meidän täytyy muistaa, että vähemmistöt eh, eh, liittyvät eh, kaikkien ihmisoikeuksien kun, kun, kunnioittamiseen, vapauden, tasa-arvon kunnioittamiseen ja ilmaisuvapauden kunnioittamiseen. Ja äh, rauhanneuvottelut vaativat kuitenkin toimintaa kaikilta toimijoilta, myös Iranilta ja Persialahden maalta ja Venäjältä, ja se pitäisi johtaa yhteiskunta, jossa kaikki syyrialaiset voivat elää vapaasti, mutta meillä on pitkä tie edessämme. Paljon kiitoksia kollega Schaake. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Sousa. <clears throat> Eh, Kiitos puhemies. Todellakin on hyväksytty monia päätösosmia viime aikoina Syyriasta, ja tietystikin kun me puhumme kaikkein heikoimmassa asemassa olevasta, haavoittumassa asemassa olevista yhteisöistä, se merkitsee sitä, että me unohtaisimme muut Syyrian kansalaiset. He kaikki ovat vaaranalaisia. On suuri avun tarve syyrialaisille Kolme miljoonaa on nyt maan ulkopuolella naapurivaltiossa ja voi kysyä, mitä Eurooppa voisi tehdä ja mitä tekemistä täällä on Euroopan tai Euroopan unionin kanssa. Ennen kaikkea minua huolestuttaa kurdiväestö ja palestinalaisväestö Syyriassa. En halua sanoa tällä sitä, etteivätkö muut ryhmät olisi minulle tärkeitä, mutta uskon, että nämä kaksi ryhmää, niillä on erityispiirteitä, joista meidän täytyy olla tietoisia. Kurdiväestö elää Turkin Irakin ja Syyrian raja-alueella, ja he tarvitsevat pikaisesti humanitaarista apua erityisessä tilanteessa, jossa ovat. Ja meidän täytyy myöskin muistuttaa Syyrian hallitusta siitä, että sen tulee kunnioittaa kaikkia vähemmistöryhmiä maassa. Myös palestinalaisvähemmistöä maassa on puoli miljoonaa palestinalaista, jotka ovat olleet pakolaisina Syyriassa, jotka ovat nyt pakenemaan Syyriasta naapurimaihin. Monet heistä luonnollisesti ovat nyt Libanonissa. Ja monet Syyrian pakolaisista Libanonissa eivät ole kuitenkaan pelkästään palestinalaisia. Tämä merkitsee sitä, että tarvitaan humanitaarista apua Euroopassa. Sitä on annettu, mutta se ei ole päässyt perille ja tämä johtuu siitä, että ei ollut poliittista tahtoa. Ja myös siitä, että tietyt, on tiettyä poliittista sovilaisuutta paikan päällä – esimerkiksi Jarmukin pakilaisleirillä, jossa on palestinalaisleiriä, palestinalaisia, palestinalaiset on suljettu leiriin ja toisaalta he taistelee hallitus ja toisaalta sitten taas leirin ympärillä on oppositio. Tämä on ikävä tilanne. Kiitoksia kollega Sosa. Seuraavaksi kollega Flutra, kaksi minuuttia. Kiitokset Kuten jo sanottiin, nyky-Syyriassa ei ole minkäänlaista yhteisöä, joka ei olisi haavoittuvassa asemassa, varsinkin kun Assad on päättänyt kaikki mahdollisiin keinoin kansansa demokraattiset toiveet haudata. Kaikki osat, kans, kansanosat ovat joutuneet uhan kohteeksi. Tämä on järkyttävää. Tällä ei näytä olevan mitään rajaa. 150 000 ihmistä ylikin on jo kuollut ja 6,5 miljoonaa joutunut lähtemään siirretään pakolaisiksi maansa sisällä ja myös maan ulkopuolelle muutama miljoona. Koulut, sy- sairaalat, vanhainkodit, kaikki mm, mm, mielenilmaukset, kaikki mahdollinen on kielletty ja massiivisesti hyökätään kansaa vastaan myös kemiallisiin asein, jotta mahdollisimman varmasti voitaisiin murhata omaa kansaa ja aiheuttaa mahdollisimman mahdollisimman suuria, suuria haavoittuneiden määriä muun muassa Aleppon kaupungista ja massiivisesti ja järjestelmällisesti kidutetaan ihmisiä. Tätä käytetään sota, sodan yhtenä keinona. Assadin hallitus on murhaamisen hallinto ja tämä on suuri uhka kaikille yhteisöille ja mm, ja nämä mm, paramilitaariset ääriliikkeet, rikollisjärjestöt, pyhän sodan taistelijat ja muut ovat uhkana myös Syyrian ulkopuolella. Kaikki yhteisöt, armenialaiset, palestinalaiset, druusit, kurdit, muslimilaiset, kirgiisit, syyrialaiset, turkmenilaiset kaikki ovat joutuneet kärsimään. Ne tarvitsevat vapaata, demokraattista Syyriaa, Syyriaa joka

Kiitoksia kollega ja seuraavaksi minuutin verran kollega Lepo. Arvoisa puhemies, Syyriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on johtanut humanitaariseen katastrofiin, jollaista ei ole lähihistoriassa nähty

poliittisilla ja uskonnollisilla johtajilla on velvollisuus torjua ääriliikkeitä ja terrorismia ja edistää keskinäistä kunnioitusta. euroopan unionin on tärkeää näyttää olevansa sanojensa mittainen. jalot tavoitteet jäävät arvottomiksi jos meiltä puuttuu teot vaikka kansainvälinen yhteisö ei saa poliittisista syistä syyrian sisällissotaa loppumaan tulee sen synnyttämään pakolaiskriisiin vastata inhimilliseen hätään on puututtava inhimillisesti. Kiitoksia kollega Repo. Sitten kaksi minuuttia Barandoga. Kiitos puhemies. 150 kuollutta. 6,5 miljoonaa ihmistä on joutunut kotimansa sisällä lähtemään pakolaisiksi ja 2,6 miljoonaa ihmistä ulkopuolelle. Ja tässä on valtava määrä palestiinalaisia pakolaisia naiset ja lapset joutuvat kärsimään seksuaalisesta väkivallasta. Vuodesta 2011 300 000 lasta on joutunut jättämään koulun eikä pysty päättämään koulua ja he joutuvat kidnappatoituiksi. Tämä on nyt Syyrian kuva Assad vain jatkaa ja ääriliikkeet vain jatkavat työtään. Tässä ei noudateta kansainvälistä oikeutta. Meidän täytyy nyt saada kaikkien osapo- kaikki osapuolet sitoutumaan poliittiseen projektiin, suojata kaikkia näitä vähemmistöjä, täytyy vaatia oikeuden käyttöä näitä rikollisia vastaan. Meidän täytyy toimia poliittisesti estääksemme tämän tyyppisiä katastrofeja ja vuoropuhelu ja monimuotoisuus monimuotoisuuden hyväksyminen ovat parhaat lääkkeet tällaisia vastaan. Ja minun viimeiset sanani tämän, tämän, tässä yhteydessä ovat se, miten Antwerpenissa on mm, yksi nuori baski kidnappattu. Euroopan hizkuntza ofisiala isango den esperantzas. Mila esker Kiitoksia kollega Bilbao Parandika. Seuraavaksi minuutin verran kollega Klute. Äh, Kiitoksia puhemies. <clears throat> Minusta on tärkeää ja oikein, että tänään käsittelemme Syyrian tilannetta ja tarkastelemme sitä ja, esimerkiksi edelliset puheenvuorot ovat osoittaneet, että siitä, tässä on paljon päällekkäisyyksiä ja samankaltaisuuksia yhtenäisyyksiä, mutta niin kuin on sanottu, tilanne on hyvin dramaattinen monissa paikoissa, mutta haluan äh, myös mainita tässä yhteydessä, on myös siellä täällä sellaista äh, toivon häivää. Kurdialueet Syyrian pohjoisosassa ovat tähän mennessä onnistuneet äh, pikkusen jarruttamaan äh, väkivaltaa ja luomaan tavallaan tiettyjä perusrakenteita demokratiaa varten. Ja noin yli miljoona äh, syyrialaista on kuitenkin palennut näille kurdialueille, mutta tämä alue edistetään naapureiden toimin, se, se ei saa humanitaarista apua. Sitä me saa hyväksyä ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä alueet ovat Turkin rajalla ja erittäin erityisesti Turkki ehdokasvaltiona, se, että sen velvollisuus mahdollisuus on tässä yhteydessä avata rajansa, jotta sitten aputoimitukset saadaan tuolle alueelle. Minä pyydänkin tätä ja haluan tämän vetoomuksen esitän Turkin hallituksen täältä parlamentista. Kiitos. Kiitoksia kollega Klute. Seuraavaksi minuutin verran kollega Griffin. Mr. President. Kiitos puhemies. Syrjän vähemmistöjen ja pakolaisten kohtalo on todellakin hirveä, mutta ketä he pakenevat? Minä kävin viime keväänä kaksi kertaa Syyriassa Syyrian hallituksen puolesta saman aikaan kuitenkin eh, Britannian hallitus eh, äänesti pommikampanjan vastakkaista on yhä enemmän viettomia uhria. Minä tapasin käydessäni alaviitti, muslimia, kristittyjä pakolaisia. Monet heistä ovat joutuneet pakenemaan kodeista. Niitä, he, ovat, he, ovat, he ovat pois pakottaneet ne jihadit, terroristit, joita EU on auttanut. Jos me todella olemme huolissamme e- Syyrian ihmistä, meidän pitäisi eh, vaatia, että CIA lakkaa tukemasta niin jihadin tukijoita. Ja meidän pitäisi sanktioida, asettaa pakotteita saudi Arabia ja Kataria vastaan, koska ne ovat aiheuttaneet sen, että tuhannet islamilaiset taistelijat ovat tulleet Syyriaan, jotka ovat saaneet aikaan sen, että tuhannet ihmiset joutuneet pakenemaan henkensä edestä, siis kristityt ja muut vähemmistöihin kuuluvat. Kiitoksia kollega Griffin. Seuraavaksi kollega Stasni minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Minä vahvasti tuen tätä päätöslauselmaa ja kaikkia ponnisteluja kansainvälisen yhteisön tasolla, jossa saataisiin pikaisesti aikaan ratkaisu tähän tilanteeseen, joka on umpikuissa Syyriassa. On, rikoksia tehdään kummallakin puolella tässä konfliktissa. Miljoonat viattomat ihmiset ovat joutuneet uhreiksi ja, ja, ja Syyriasta pakenee viikoittain 12 000 ihmistä ja nyt jo 2,6 miljoonaa on joutunut siirtymään omasta maasta toiseen ja 6,5 miljoonaa on siis joutunut siirtymään kotimaassaan muualle. Tämä humanitaarinen kriisi on nousemassa <clears throat> näiden katastrofien kärkijoukkoon nykyaikainen. Kaikkia, kaikki ovat kohteena mukaan lukien viattomat ja, ja etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, kuten kristityt. Ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi täytyy Syyrian täytyy tähdätä poliittisiin ratkaisuun ja kansainvälisen yhteisön tuella. Totta kai me tarvitsemme, meidän täytyy luoda usko, oikeutta ja vastuulliset täytyy saada vastuuseen kummallakin puolella. Kiitos. Kiitoksia kollega Stastin. Seuraavaksi rouva kollega Senshin. Kiitos puhemies. Niin, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkaukset Syyriassa vaativat tuomionsa. Nyt puhumme etnististen ja uskonnollisten ryhmien kärsimyksistä. Syyria on hyvin monimuotoinen valtio. Siellä täytyy pyrkiä päätymään todelliseen poliittiseen ratkaisuun. Kaikkien osapuolten täytyy osallistua tähän työhön ja täytyy taata kaikille tasapainoinen edustusoikeus on uskonto sitten mikä tahansa. Myös täytyy muistaa naisten haavoittuva asema syyrialaisessa yhteiskunnassa. Naisten ja lasten tilanne on erittäin vakava ja ikävä ja lapsia on myös käytetty seksuaalisesti hyväksi. EUn täytyy tarjota humanitaarista apua Syyrialle ja taata sen perille pääsy ja Syyrian vastuuhenkilöt täytyy saattaa kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Kiitoksia kollega Senshin. Sitten on vuorossa puheenvuorot ilman puhe, puhe, puhujalistaa. Tässä on taas kaksinkertainen määrä suhteessa käytettävissä olevan aikaan. Ensimmäisenä puhuu kollega Jip. Wszystkie wysiłki dotychczasowe w sprawie złagodzenia... Kiitos kaikki ponnistelut, joihin tähän mennessä on ryhdytty, jotta voitaisiin lieventää Syyrian kriisiä, ovat olleet turhaan tehtyjä. Lähes puolet Syyrian väestöstä on maan sisäisiä pakolaisia. Ja kaikki tämä on sellaista, että sen pitäisi johtaa demokraattisen maailman reaktioihin. Vähemmistöt ovat ne, joita eniten vainotaan, ennen kaikkea kristittyjä. Meidän täytyy verota paikallisiin yhteisöihin, jotta ne suojelevat tällaisia yhteisöjä. Jos me odotamme sitä, että konflikti päättyy, ei ole vähemmistöjä, joita suojella enää. Esimerkiksi aramealaisvähemmistö eh, on yhteisö Syyriassa, jos sun kuuluu noin kaksi ja puoli tuhatta Kristuksen kieltä puhuvaa ihmistä ja heitä pitää tukea. Kiitoksia kollega Chip. Seuraavaksi kollega Jekedi. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajatoverit. Minua murehduttaa se, että Euroopan unioni kohtelee Syyrian tilannetta niin kuin kohtelee. Me emme ole silloin uskollisia omille näkemyksillemme. Euroopan unioni ei ole pelkästään sellainen unioni, joka on syntynyt jäsenvaltioiden edustuksesta, vaan se edustaa myös perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Me tiedämme, että tilanne, joka Ukrainassa on, on vakava, mutta Syyriassa on jo tuhansia kuolleita ja viimeisen vuoden aikana on ollut jatkuvasti konflikteja Hisbollah, terrorijärjestö, joka päivä voi vapaasti toimia ja voi horjuttaa lähidän rauhaa. Se va- siellä var- varmennetaan etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen turvallisuus. Ja minä pyydän, että Euroopan unioni tulisi hiukan aktiivisemmaksi. Kysymys on liitosta, jonka pitäisi toimia voimakkaammin perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien puolesta. Minä en enää ensi kaudella ole Euroopan parlamentin jäsen, mutta minä pyydän, että toimittaisiin perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta voimakkaammin. Kiitos. Kiitoksia kollega Sägeri. Lopuksi tässä keskustelu on kollega Sonic ja kaikilta muilta pyydän ymmärrystä tälle järjestelylle. Kiitos puhemies. Viimeisten kuukausien aikana olemme saaneet nähdä Syyrian ääriliikkeiden vahvan nousun ja Syyrian uskonnolliset vähemmistöt ovat tästä joutuneet kärsimään. Väkivaltaa, väkivallan määrä vain kasvaa. Naiset ja lapset ovat joutuneet kärsimään seksuaalisesta väkivallasta. Ihmisoikeuksia ei noudateta. Toimittajia on myös, toimittajien oikeuksia on loukattu meidän täytyy toteuttaa jonkunlainen interventio auttaaksemme kaikkia näitä kärsimään joutuneita ihmisiä. Syyrian hallinnon täytyy toimia, koko kansainvälisen yhteisön täytyy pysyä eh, selvillä tästä tilanteesta, kun uhreja tulee päivä päivältä vain lisää tässä on kyse etnisestä ja uskonnollisesta sodasta, ei poliittisesta sodasta ainoastaan, ja tämä sota vaikuttaa suoraan valtavan määrän vilpittömiä, syyttömiä ihmisiä. Kiitoksia kollega Sonic. Tämä, nämä puheenvuoropyynnöt puhelista ulkopuolella on päättynyt ja seuraavaksi annan puheenvuoron komissaari Almunialle. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Komissio pitää hyvänä tätä kiireellistä päätösosamaa, joka koskee Syyrian tilannetta ennen kaikkea siksi, että voidaan tukea kaikkein havoittumimmassa asemassa olevia yhteisöjä Syyriassa. Syyrian tilanne on edelleenkin erittäin vaikea. Siellä on käynnissä väkivaltaan sisällissota eikä loppua näy. Kansainvälinen yhteisö on selkeästi asettanut ehdot sille, miten voidaan saada aikaan neuvottelut Geneve 2, mutta hallitus kuitenkin valmistautuu keskittymään presidentti Assadin uudelleen valintaan. Viime, viime maanantaina on todettu, että nämä olisivat demokratian parodia, eivätkä johda minkään todelliseen tulokseen, mutta saman aikaan kuitenkin ollut myöskin paikallinen kansannousu Assadin hallituksen sortoimia vastaan, ja tässä on käytetty nyt selkeästi saman aikaan kuitenkin terroristitaktiikkaa heikommassa asemassa olevia henkilöitä vastaan, kuten myöskin Kassavin kaupungissa. Varapuheenjohtaja, korkea edustaja Ashton on usean otteeseen pyytänyt huomiota tähän ja pyytänyt, että ulkoiset tukijat, jotka tukevat Assadin hallitusta, vetäytyvät tukensa pois Assadilta ja kuitenkin hallitus tukeutuu ulkoiseen tukeen, joka mahdollistaa sen, että tilanne on hankala. Muuten voitaisiin saada aikaan poliittinen ratkaisu Syyriassa. Me jatkamme kuitenkin työtä edelleen kaikkien sidosryhmien kanssa poliittisen prosessin ylläpitämiseksi, mutta syyrialaisten kohtalo kuitenkin huononee. Euroopan unioni on kaikilla rintamilla tukemassa Syyrian väestöä. EU on osoittanut todellista johtajuutta kansainvälisen yhteisön puitteissa – lähtien liikkeelle jatkuvasta humanitaarisesta tuesta ja lähtien ja aina siihen saakka, että pyritään saamaan varmistamaan tuen perille, perillemeno ja myöskin ottaen huomioon turvallisuusneuvoston päätösmä 2131, joka liittyy pakolaisen tukeen palisinlaiset mukaan luettuna, ja myöskin, että tuetaan naapuriyhteis, naapurimaassa olevia yhteisöjä, jotta saadaan auttamaan, voidaan auttaa syyrialaisia organisoimaan elämäänsä. Pyrimme keskittymään siihen, että edelleen autamme paremmin havoittuvimpia ryhmiä, pakolaisryhmiä, eh, maan sisäisiä pakolaisia, ihmisiä, jotka ovat siirtyneet eri alueille, naisia, lapsia, miehiä, kristittyjä, jotka, kuten ulkoisen neuvosto totesi, ovat edelleen yhä enemmän väkivallan kohteena. Korkea edustaja Ashton on ilmaissut järkytyneisyytensä siitä, että isä Vater Franz van den Lucht äh, surmattiin. Monet teistä viittasivatkin tähän hirvittävään tekoon. Isä van der Lucht oli rohkea mies ja mm, hän tuki monia syyrialaisia Homsin kaupungissa. Monia ihmisiä siepataan ja heitä kidutetaan siitä syystä, että he tekevät arvokasta työtä eri yhteisöissä ja näitä tekoja tekevät ennen kaikkea ääriryhmät. EU vaatii sitä, että näiden sotarikosten tekijät ja ihmisyyden vastaisten rikosten tekijät päätyisivät ja ne, jotka rikkovat humanitaarista lainsäädäntöä, eivät näistä teoista pääse rankaisematta. Kiitoksia, herra komissaari Almunia. Ja keskustelun päätteeksi on neljä päätösosmaesitystä. Ja tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys on tämän seuraavan keskustelun päätteeksi. Seuraavan kohta esityslistalla on eh, päätöslauselma, joka koskee pohjois -Korea. Nyt eh, laatioilla on ensimmäinen puheenvuoro. Ensimmäisenä puhuu Bielan kaksi minuuttia. Dziękuję